äänestämme ensimmäisestä asiasta, joka on Zimbabwea koskeva päätösoselma, ihmisoikeusaktivistin tapaus. Aloitan äänestyksen kohdasta 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätösloma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan äänestykseen, joka on päätösasema rohingyapakolaisten ahdingosta ja joukkohaidoista Taimaassa. Kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minua on pyydetty tarkistamaan äänestys, joten äh, avaan äänestyksen tarkistus kaksi kohtaan yksi. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Kiitos. Minä tässä nyt itseäni tarkistelin. Colleagues, the services... Tässä ollaan hyvin tarkkaavaisia. Niin, sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa, joten avaan äänestyksen. We now close the vote. Äänestys päättyy. hyväksyttiin. Seuraavaksi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan hyvä. Avaan äänestyksen. Close the vote. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Nyt siirrymme äänestykseen päätöselmasta kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, selvästi hyväksytty. Kiitos. Seuraavaksi päätösasema Svasimaasta ihmisoikeusaktivistien tapauksesta. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta 9.8. osassa osassa äänestyksellä Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sekin on hyväksytty. Johdonsan kappale puolesta, johdonsan kappale K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale L puolesta, vastaan, tyhjää, sekin on hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty Tartus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme päätösomasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Kiitos kollegat. Nyt siirrymme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 Se on hylätty. Kohta kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme alkuperäisen tekstin kohta yhdeksän äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus viisi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Onko jokin ongelma, kollegat? Kuulen paljon melua salista. Sorry, sir. Anteeksi. Mikrofoni, olkaa hyvä. No, it's not having it. Can you hear me now? Yeah nyt? En ole nyt aivan varma. I En ole nyt aivan varma, puhemies. Öö, olemmeko äänestäneet tarkistuksesta kahdeksan? Se on vedetty pois, mutta en kuullut, että se oli vedetty pois. Siitä varmaan kollegat nyt valittavat. Colleagues, Hyvät kollegat, aivan selvästi. Sanoksi alkuperäinen teksti kohdassa kahdeksan, se kaatui, koska me hyväksymme tarkistuksen yksi Euroopan kansanpuolueelta. Kävikö asia nyt selväksi. Kiitos. Ja nyt palaamme. Toinen kollega, jolla on kysymys. Yeah, um, it clears up... Niin, se selvittää tämä sekaannuksen, mutta ette maininnut silloin aikanaan, että näin tapahtuu. Ja siksipä olemme varmaan äänestäneet toisin kohdasta 11.3, kun olisimme ehkä muuten. culpa, if that is. Se oli minun virheeni, jos näin tapahtui, mutta minä toistan vielä kerran, että kun tarkistus on hyväksytty, silloin alkuperäinen teksti raukeaa. Tulevaisuudessa toistan tämän, kun näin tapahtuu, mutta minusta me voimme nyt jatkaa äänestystä tarkistuksesta kuusi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty joten kohta 23 alkuperäinen teksti, anteeksi, korjaan nyt tässä itsensi. Siis me siirrymme nyt äänestämään kohdasta 23 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Pyydän anteeksi. Haluatte puheenvuoron? Le pido que repita a partir de la toivon, että kertaatte kohdasta yhdeksän alkaen. Me tässä on nyt vähän sekannusta. Me olimme jo kohdassa yhdeksän, sitten mehän olimme jo siitä menneet eteenpäin, mutta tässä valitsen vähän sekannus. Voitaisinko palata kohtaan yhdeksän? Just to be very clear. Oliko se nyt aivan selvä? Asia kohdan kahdeksan osalta on selvitetty. Ja kaikki siitä lähtien olet äänestykset olleet nimenhuutoäänestyksiä. Olemme nyt kohdassa 23 ja kun tarkistus 6 kaatui, äänestämme nyt alkuperäistä tekstistä kohdassa 23 eh, kättä nostamalla. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, se on hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 24. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 25. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä avaan äänestyksen. I now close the vote. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 34. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 38. Alkuperäinen teksti äänestyksessä. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus seitsemän äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Joten äänestämme alkuperäisestä tekstistä kohta 41 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta 43 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 47 alkuperäinen teksti. Avaan nimenhuutoäänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 48 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 50 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 51 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. Kohta 51 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 52 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 54 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme päätösasemasta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Kiitos kollegat. Nyt niin, kiitoksia esittelijöille. Ja nyt herra Kukanin ja Tarantin mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus. Kohta yksi neljäsosassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Avaan äänestyksen toisesta osasta. We now close the vote. Äänestys päättyy. hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt siirrymme kohta. Hyvä. Tarkistamme. Neljäs osa kohdasta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kohta kolme, viidesosassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa puolesta, kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan avan äänestyksen neljäsosa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viidesosa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 13, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 15 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 17 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18 nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19. Haluaako joku jotakin? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Teillä on puheenvuoro. Ei. Tämä on varmaan ihan selvää. Hyvä. Jatkamme siis äänestystä kohta 19 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 28 nimennetyllä äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätösasema kokonaisuudessaan nimennetyllä äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Now to... Ja nyt menemme edustaja Gomesin mietintöön Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehitys, kappale yksi kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 13 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kappale 14. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joudun tuossa kappaleen B ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, kollegat. Sitten menemme Turkia koskemaan vuoden 2014 edistyskertomuksen edistäjä Pieri. Chair. Puhemies, haluaisin ehdottaa, että lykätään äänestys seuraavaan istuntojakson kesäkuussa, koska nyt oli vain viikko äänestyksen valikunnassa ja täysistunnossa ja tarkistuksessa oli paljon ja uskoakseni on kaikkien ryhmien etujen mukaista, että kun on kysymys näin tärkeästä mietinnöstä kuin tämä Turkia koskeva, me tarvitsemme enemmän aikaa saadaksemme sen kuntoon, joten ehdottaisin, että äänestystä lykättäisiin kesäkuulle. Thank you. Do we have a speaker in favor? Ja joku, joka puoltaa tätä. Puhun jotakuta, joka haluaa puhua tämän puolesta. Puhemies, minä uskon, että tämä on järkevä ehdotus. Me olemme nyt viiden kuukauden ajan intensiivisesti työskennelleet tämän mietinnön parissa, mutta ero aika valiokunnan äänestyksen ja täysistunnon äänestyksen välillä oli niin lyhyt, että ei saatu aikaan vielä tarvittavia viimeisiä kompromisseja, joten me ehdotan, että tuemme Rova Pirin ehdotusta. Thank you, Mr. Lambsdorff. Is... Kiitoksia, herra Lambsdorff. Onko täällä kukaan, joka haluaa puhua tätä ehdotusta vastaan? Kyllä, meillä on joku, joka haluaa puhua sitä vastaan. Voin ottaa vain yhden henkilön. Niin, minä toivon, että jonkun suuren ryhmän edustaja olisi puhunut tätä vastaan. Turkki on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on vastuuta liittyen äänestäjiimme. Heillä on oikeus tietää, mikä meidän kantamme, ja minä ehdottaisin, että äänestys pidetään, eikä kukaan yritä välttää sitä. We will now put the motion. Kiitoksia. Me nyt äänestämme lykkäyksestä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, joten lykkäämme tämän äänestyksen Turkkia koskevasta edistymiskertomuksesta. Kiitoksia hyvät kollegat, tähän päättyvät äänestykset ja nyt menemme äänestysselityksiin heti kun ihmiset ovat lähteneet salista.